bevor ich die <clears throat> sitzung eröffne meine damen und herren Tämän istunnon alkajaiseksi minun täytyy jälleen kerran todeta, että viime vuonna maailmanlaajuisesti jouduimme kärsimään suurista terroriskuista, joiden tekijäksi IS on tunnustautunut Irakissa, Bangladesissa ja Jemenissä ja yli 300 ihmistä on kuollut muutamassa päivässä ja yli 500 henkilöä on loukkaantunut. Uhrin joukossa on miehiä, naisia, paljon lapsia, sotilaita ja siviilihenkilöitä eri kansallisuuksien, uskontojen ja alkuperien edustajia kansainvälinen terrorismi, jota tämä ryhmä harjoittaa, ei tee mitään erotteluja. Se on sokea ja hyökkää kaikkia ihmisiä vastaan. Bangladeshin pääministeri Sheikh Hasina sanoi Dakarissa hieman tämän terroriskun jälkeen aivan oikein, että ei tämä terrori tunne mitään rajoja eikä myöskään mitään uskontoa. Me tuomitsemme jyrkästi nämä iskut. Me olemme kaikkien muiden uskontokunt, kaikkien uskontokuntien edustajien kanssa yhdessä tämän uhan alla. Meidän täytyy myös puolustaa omia perusarvojamme ja siten saada tämä vaara torjutuksi. Mikään poliittinen päämäärä ei oikeuta näin hirviömäistä väkivaltaa. Tämä hirvittävä ideologia voidaan, eh, tätä vastaan voidaan taistella vain maailmanlaajuisen yhteistyön kautta <clears throat> olemme nyt surussa yhtä ja haluan ilmaista osanottoni kaikille uhreille, heidän läheisilleen, perheenjäsenilleen, sukulaisilleen Euroopan parlamentin nimissä ja lähden siitä, että äskeinen hiljainen minuutti osoittaa kunnioitusta myös näille uhreille. 22.6. ja 23.6. kuten myös 28.6. pidetyn erityisylimääräisen istunnon pöytäkirjat ovat